tehtäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos vastustusta ei ole, niin sitten ähm, välitän äh, päätöslausumat, jotka hyväksyttiin tänään päätöslausunnossa mainituille elimille. Ja siksipä äh,